Minä avaan tämän iltaisen kokouksen. Tervetuloa. Tervehdin myös budjettivaliokunnan jäseniä, jotka osallistuvat tähän kokoukseen ja saavat osallistua tähän kokoukseen. Ensimmäinen kohta. Yleinen talousarvio sovittaisi varhain tähän ei nyt ole muutoksia tähän listaan, joten se on hyväksytty. Sitten kohta kaksi, puheenjohtajan kielivalikoima tänään. Ja no, tämä lähdetään myös suorana verkkoon, maailman lehdistö kuuntelemme mitä tänään. Tänään käsitään tärkeää aihetta, nimittäin tapaamme Guardi Finanzan edustajat ja Italian viranomaisia. On hienoa, että tämä tapaaminen onnistui. Esitän kohta kolme. Niin siis minä olen siinä esittelijänä kontrollikunnalta, tai siis budjettivalikunnassa haluaisin pahoitella. Herra Ashworth äh, on toisessa kokouksessa, anteeksi hänen puolestaan siis, äh, kerron teille trilogikokouksista, jotka liittyvät tähän kontiastukseen 7. ja 8. marraskuuta. Kahdeksan tuntia neuvottelimme ja artiklat 100, 6-228 ne käytiin läpi. Ja meillä on alustava sopu seuraavista artikloista 179 Eli nämä usual cost accounting practices of the beneficiary 180, mutta tässä vielä auki kysymys. Vapaa- siis vapaaehtoistoimintassa vielä avoin 181, affiliated entities kysymys, no siinä löytyy, löytyi sopu. Ja periaatteita saatiin sovittu 182 artiklassa ja sitten 5 ja 6 artikloista saatiin nostava sopu. Siinä kumulointikieltosta sovittiin, mitä liittyy kaksoisrahoituksen ja retroaktiivisuuteen 127 ja 8. Siitä neuvoteltiin 198 nämä kriteerit täyttävät kulut käytiin läpi. Sitten se, mitä pannaan täytäntöön taloudellinen avustus, se, siitä päästiin loppuun kaksi artiklaa. Siinä pohdittiin näitä hintakysymyksiä. Kyse on välineistä, joilla EU ottamatta huomioon nämä todelliset kustannukset. No siis tämä liittyy tuohon sum, no, summien laskemiseen 203 rahoitusvälineet. No siinä unioni sitovuudesta sovittiin 210 rahoitusvälineet ja suorat ja väliset tuet, siitä, niistä sovittiin 211 ja 12 takuukysymykset 14-26. Kaksi taas siis, siinä puhuttiin poliittisista puolueista. Ja 315-319 muutosehdosta puhuttiin myös, sekin oli, siinä on tärkeitä kysymyksiä auki kuitenkin, mutta sopua ei saatu. Kysymykset olivat ex post-tarkistuksiin, näistä lampsam eli summista ja enimmäisrahoitusosuus vapaaehtoistyössä ja avoimuuskysymykset, mainontavelvollisuudet jarrutusvälineissä edelleenkin on epäsuopaneuvoston kanssa, mitä tulee Common Provisions Fundin kanssa, sitten yhdistelmärahoitusvälineitä ja No siinä olen eri mieltä Trust Fund erityisrahastosta. Tämä, tämä liittyy avoimuuskysymykset, sen takia Trilogia on suunniteltu vielä tähän loppuvuodelle. Viisi yhteensä 20. marraskuuta, 27. marraskuuta, 29. marraskuuta, 6. joulukuuta ja 11. joulukuuta. Sitten trilogit on käyty valiokunnissa loppuun ja sovimme siitä, että maatalousosuus, joka liittyy tuohon budjettiin, no se ei liity siihen, että maatalousosuus se on kontekstuotettu pois ja yritimme nyt neuvostossa, komissiossa ja parlamentissa sitten menettely viedä eteenpäin. Mitä tulee niin josko tuo maatalous, agrariosuus pitäisi jättää ulkopuolelle, jotta ensimmäinen tammikuuta sitten tämä voi astua voimaan. Tran, Itre, Empel, niitä ei voi jättää pois. Ja Regia ei voi jättää pois, koska tässä on yhteyksiä – tärkeisiin budjetti- ja kysymyksiin. Siinä puheenjohtajan ilmoitukset. Onko kysymyksiä? Kollegi Rybisch, bitte. Edustaja Rybisch. Ja recht herzlichen Dank. Kiitos ilmoituksista. Minua kiinnostaisi se, että on paljon hankkeita, kuten Afrikka-rahasto. Ja nuo hankkeet on täytäntöön ja sitten pitää ajatella kestävän tavoitteita, niitä kohtaan pitää suuntautua. Ja sitten on SD2 maataloudelle, sitten SD6, joka liittyy puhtaaseen veteen, ja 7 liittyy uusiutuviin energialähteisiin. Ja siinä suunnitellaan, että hankkeita kehitellään ja sitten ongelmia syntyy, kun jos no hankkeita tulee koko ajan lisää, että useimmiten sitten tuo rakkeen arkkitehtuuri ja hanke itsessään, ja toimet eivät sovi yhteen. Olisiko mahdollista, että nämä asiat pidetään erillään, nämä kolme asiaa, tuo rakennarkkitehtuuri, Tässä on, tässä on puhtaasti ja sitten kun se, tärkeintä on tämä maintenance-puoli, että 20-30 vuotta tuo toimii takuu varmasti. Tämä on johtanut useisiin virheisiin, paljon hankkeita myös olen tarkastellut, jossa tämä on kyllä perustettu, mutta lyhyessä ajassa sitten hanke ei ole enää toiminut, joten uskon, että hankevalmassa hankekontrollissa on äärimmäisen tärkeää, että noiden laitteiden huolto, oli kyse sitten energia- tai maataloudesta, mistä ikinä, että se otetaan huomioon. Muuten paljon rahaa käytetään ja loppujen lopuksi ei saavuta sitä, mitä haluttiin saavuttaa. Niin, vastaus kuten Radiervanissa kyllä, mutta no, tässä tulee erityisoikeus kyse, mihin noita rahastoja suunnataan. Eli pyytäisin, että vastaavan rahaston käyttöä spesifioidaan, niin sitten terveyden puitteissa voitaisiin viedä asioita eteenpäin, jotka ovat tärkeitä, mutta kysymys kuuluu, että mitä lukee materiaalioikeuskysymyksessä varhaintoasetuksessa lukevat säännökset, no siinä lukee investoinneista, muista päätöksistä ja sitten tuo huoltopuoli erikseen, mutta Kyllähän se voi, sillä se on kirjoittaa yhteensä, jota tuolla varmistaa, että investoja voidaan pitää yllä, mutta se on sitten kahdesta erillistä, erillistä prosessista. Minä tässä mitään ongelmaa toimia näin. Sen takia en nyt ymmärrä täysin tätä ongelmaa, mutta ehkäpä voidaan käsitellä myöhemmin, jotta voidaan konkretisoida tietoja enemmän, jotta voidaan auttaa tilannetta eteenpäin. Haluan tervehtiä ja budjettivaliokunnan puheenjohtaja Minna kerroin, mistä sovittiin, mistä ei saatu sovittua. Trilogeissa viisi on tulossa lisää vuoden lopussa. On kollegat ja voinut mukana viimeksi. No nyt on mahdollisuus päästä mukaan. Edustaja Zeller. Also meines Wissen... Tietääkseni on aina niin. Ja itsekin olen ollut täytäntöönpanemassa EU rahastoja, että EU asettaa kannustimia edistää, on mukana edistämässä investointeja. Mutta investointien lopullinen vastuu on sitten edunsaajalla, eikä tämä tapahdu eurooppalaisten rahastojen kautta. Ja tämä johtaa siihen, Aivan kuten kollega Rybichuri oikein totesi, että useissa valtioissa on nähty, että asioita käynnistetään, mutta niitä ei sitten enää jatketa, koska ei ole välttämättä pätevää henkilökuntaa tai rahakaan ei ole tarpeeksi, joten hyvistä aikomuksista huolimatta ei päästä haluttuihin tuloksiin. Viime viikolla esimerkiksi tapasin kansalaisyhteiskunnan edustaja Afrikan valtioista. Heille luvattiin Lavalletassa kaksi vuotta sitten, että otetaan käyttöön investointirahasto Afrikalle. Ja nyt pohditaan, milloin tämä kaikki nyt sitten alkaa, koska saadaan jotakin näkyvää tulosta heidän valtioissaan. En voi nyt kuitenkaan vastata tähän kysymykseen, koska nämä rahastot eivät kuulu meidän toimivaltaamme. Niin. Ehdotan, että tätä ongelmaa käymme läpi kahdenvälisesti. Uskon, että me, no mitä tulee kestävyysaiheet, siinä pitää toimia paremmin, se on varmaan, mutta toinen asia on se, että kun hanke vielä läpi ja se seuraavat kymmenen vuotta, vuotta jatketaan toimia, niin sillä, no, katsotaan mitenkään. Jolla ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin lista kohta kolme on käyty läpi, kiitos. Sitten kohta neljä esityslistalla. Petosten vastainen toiminta Italiassa haluaisin tervehtiä ministeri Verola. Tervetuloa, ministeri. On hienoa, että olette paikalla. Te johdatte teknistä sihteeristöä tässä hallitusten väli- tai ministeriöiden välisessä komiteassa, joka käsittelee eurooppalaisia kysymyksiä. Ja odotamme, odotamme tässä vielä, että kenraaliluutnantti Giorgio Toshi tulee paikalle. Hän on siis kuorevifinanssen johtava kenraaliluuttantti ja sitten vielä kenraalimajuri Francesco Tardi. Hän tarvittelemme vielä myös, hän on myös Guardia di Finanzasta. Hienoa, että olette täällä, mutta me kaksi toista herrasmiestä eivät ole vielä nähtävästi paikalla. No, Varola, herra ministeri, tervetuloa teidät näinkin. Voisitteko aloittaa? Hienoa, että olette paikalla. Tervetuloa. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti vieraanvaraisuudesta ja siitä, että annatte Guardia di Finanzalle ja meidän petosten torjunnan koordinointivirastollemme mahdollisuuden kertoa, minkälaisia tuloksia Italiassa on saatu aikaan tällä alalla. Jos teille sopii, puheenjohtaja, lähettäisin Sandro Godsin valtio sihteerimme, Euroopan valtiosihteerin terveiset. Hänen oli tarkoitus olla täällä, mutta hänellä oli muita poliittisia sitoumuksia Roomassa, joiden takia hän ei päässyt paikalle. Kiitoksia teille ja läsnä oleville parlamentin jäsenille ja koko valiokunnalle tästä mahdollisuudesta. Tiedän, että kenraalit Toskia Attardi olivat vielä muutama minuutti sitten muissa tehtävissä täällä parlamentissa, mutta he ovat tulossa hetkellä minä, hetkellä minä hyvänsä. Voisin käyttää pari-kolme minuuttia, jos teille sopii, hyvä puheenjohtaja, kertoakseni oikein lyhyesti alustuksemme sisällöstä ja hieman siitä hengestä, jossa viranomaisemme hallitus ja Guardia di Finanza toimii ja haluaa esitellä näitä asioita täällä Strasbourgin Euroopan parlamentissa. Tällä alalla. Tässä lyhyessä esityksessämme me käymme läpi ennen kaikkea petosten torjunnan koordinointiviraston toimintaa Italiassa. Tässä kerrotaan toimintojemme lisäksi myös toimintaperiaatteistamme. Ja samoin kerrotaan yhteishankkeesta petosten torjunnan alalla. Tähän liittyy kädessäni oleva julkaisu. Siinä ovat kaikki yksityiskohdat. Nyt antaisin puheenvuoron Attardille. Hän johtaa petosten torjuntayksikköä ja hän voi kertoa, mitä AFKOS petosten torjunnan koordinointivirastossa tehdään. Ehkä vielä muutama yleisluontoinen kommentti sitä ennen. Ensinnäkin kansallinen strategia. Kuten tämä valiokunta hyvin tietää, petosten vastainen toiminta kuuluu sekä EUn toimielimille että kansallisviranomaisille. On kuitenkin tärkeää, että kansalliset viranomaiset ovat merkittävällä tavalla mukana tässä toiminnassa ja tuntevat tämän omaksi tehtäväkseen, koska on tärkeää tehdä työtä paikan päällä. Strasbourgista ja Brysselistä on hankalaa puuttua EUn taloudellisia etuja haittaaviin laittomiin toimiin, jotka usein ovat rajat ylittäviä luonteeltaan. Jotta Petosten torjunta olisi tehokasta, tarvitaan motivoituneita kansallisia viranomaisia, jotka toimivat kentällä. Mutta tarvitaan myös kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä näissä laittomissa toimissa, joista on haittaa EUn taloudellisille eduille. Pitää siis kehittää yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä – ja pitää motivoida toimissa mukana olevia viranomaisia. Edelleen kuitenkin on suuria eroja siinä, millä tavoin jäsenvaltiot ovat mukana näissä toimissa. Eli nyt ajatuksena on se, että kaikki jäsenvaltiot saataisiin mukaan toimintaan EUn lisäksi. Me uskomme, että Italia, ja siksi olemme paikalla täällä tänään, on saanut aika erittäin merkittäviä tuloksia tällä alalla. Annan kenraalia Tardin kertoa näistä tuloksista yksityiskohtaisemmin. Itse otan esille vain yhden asian, joka ehkä on erityisen merkittävä vaikutuksiltaan. Viimeisen kahden vuoden aikana on vähennetty petosten rahallista arvoa merkittävällä tavalla Italiassa. 62 prosenttia on ollut tämä vähennys vuodesta 2015, kun katsotaan, minkälaisia rahasummia näihin laittomuuksiin on liittynyt. Mutta pian kuulemme kenraalia Tardilta tarkemmin esimerkiksi virhetason vähentämisestä rakennerahastojen osalta – tässä on toimittu varsin optimaalisella, ihanteellisella tavalla Olafin rinnalla. Tässä haluan todella kiittää meidän petosten torjunnan koordinointivirastoamme. Ja toinen asia, johon halusin pikaisesti viitata, ovat unionin tasoiset kannustimet ja toimet. Ehkäpä kenraalimme voivat kertoa tästä, tästäkin kertoa tarkemmin, mutta halusin kertoa, minkälainen rooli meidän toimijoillamme on ollut siinä, että Euroopan tasolla on lähdetty entistä voimakkaammin toimin tällä alalla. Italia on EUn toimielimissä tuonut usein esille sitä, että tarvitaan entistä voimakkaampaa ja tehokkaampaa kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä ja avunantoa. Italia on kehittänyt erilaisia hankkeita ja erilaisia toimia tähän liittyen. Varmasti kenraali Tardi voi kertoa tästä lisää. Monet jäsenvaltiotkin ja niiden viranomaiset ovat todella lähteneet voimallisesti mukaan näihin kumppaneihin ja mukana on myös kumppanimaita tai liittymistä edeltäviä maita. On syntynyt siis erilaisia kumppanuuksia eri maiden AFKOS-viranomaisten kanssa ja myös maissa, jotka ovat todella liittymistä edeltävässä vaiheessa. On lähdetty vaihtamaan tietoa, tekemään yhteistyötä ja tämä on vaikuttanut toimintaan merkittävällä tavalla. Näin on saatu todella hienoa vastinetta yhteistyökumppaneilta toimillemme. Pian kenraali Toski pääsee puhumaan tästä lisää. Meidän kansallinen yksikömme on tehnyt laajaa työtä sekä ennaltaehkäisyssä että rahojen takaisinperinnässä. Olemme havainneet vuosien mittaan, kuinka tälläkin alalla on tärkeää olla ennaltaehkäisemässä rikkomuksia tai sääntöjen vastaisuuksia – rahojen takaisin perintä, kun niitä laittomasti on saatu, on erittäin hankalaa käytännöllisestikin. Eli todella haluamme korostaa ennaltaehkäisyä. Samoin haluamme korostaa koulutusta. Julkishallinnon viranomaisten ja aluehallinnon viranomaisten koulutusta, koska erityisesti Italiassa maakunnilla on äärimmäisen keskeinen rooli Euroopan rahastojen määrärahojen käytössä, erityisesti maatalous- ja kohesiorahastojen käytössä. On siis tärkeää kouluttaa julkishallintoa. Ja sitten viimeiseksi tärkeää on myös tietojen keruu, informaatioteknologian käyttö – Nämä rahavirrat, rahoitusvirrat ovat erittäin monimutkaisia, niitä on hankala seurata ja rajat ylittävät yhteydet ovat hyvin epäselviä ja siksi tarvitaan tietoa, dataa, jota viranomaiset pystyvät sitten käsittelemään ja vaihtamaan keskenään. Ja vielä pikaisesti tästä yleisestä luonteesta, joka tähän hankkeeseen liittyy. Tämä ei ole mikään yksittäinen hanke, vaan tässä on mukana erilaisia painopistealueita, joita Italian hallitus vie eteenpäin. Me torjumme siis petoksia, Katsomme myös rikkomismenettelyitä. Ne ovatkin vähentyneet huomattavasti. Olemme myös toimineet valtion tukikysymyksissä. Ja tässä katsomme, miten on toimittu EUn kilpailulainsäädännön puitteissa. Haluamme että kansallinen lainsäädäntö on johdonmukaista EUn lainsäädännön kanssa. Olemme vakuuttuneita siitä, että jos EUlta halutaan pyytää jotakin, silloin pitää toimia erittäin johdonmukaisesti. Ja olemme hallituksessa vakuuttuneita myös siitä, että oikeusvaltion koskemattomuus on ennakkoehto sille, että Euroopan hanke voi jatkua. Jos emme takaa sitä, että kaikessa toiminnassa EU-ssa noudatetaan lakia ja oikeutta, EUn kaltainen organisaatio joutuu vaikeuksiin. Rikkomuksissa, petosten vastaisessa työssä ja muussa politiikassamme, jota edistämme, Me peräänkultamme aina oikeusvaltioperiaatetta. Euroopan unioni integraatiohankkeen valtioiden välillä pohjautuu juuri oikeusvaltioperiaatteeseen ja sen puolustamiseen. ja EUn käyttämien välineiden ja rahoituksen pitää myös noudattaa tätä. Päättäisin puheeni tähän. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos kaikille läsnäolijoille. Kiitos myös kenraali Toskille ja kenraali Attardille heidän toimistaan ja myös herra Gotsille, joka seuraa meitä. Hän tekee tässä aiheessa ja tällä alalla erinomaista työtä. Kiitoksia vielä siitä puheenjohtaja, että saamme tänään puhua täällä. Kiitos. Niin on sanonut teille, että me kontvelkunnassa olemme ilossamme siitä, että Italian hallitus on aina ollut luotettava yhteistyössä petoksen torjunnassa. Sitä ei voi sanoa samaa kaikista EU-jäsenvaltioista ja myös jos ajatellaan syyttäjävirastoa, niin siitä on tukenut tuota eurooppalaista tasoa ja myös nämä alvikysymykset ovat olleet tässä hyvällä jalalla. Varmasti voimme saada parempia tuloksia vielä muidenkin kanssa. Hän sanoi teille selvästi, haluaisin kiittää Italian toimintaa tällä alalla. Nyt en tiedä, jatkaako kenraalimajuri Atardi, olkaa hyvä. Buonasera tutti. Hyvää iltaa kaikille, hyvät parlamentin jäsenet, arvon vierat. Olen kenraali Tardi, toimin Guardia di Finanzassa valtioneuvoston alaisuudessa. Ensinnäkin lämmin kiitokseni puheenjohtaja Gresslelle siitä, että hän halusi vastaanottaa meidät tänne arvon parlamenttiin ja myös läsnä oleville parlamentin jäsenille siitä, että olet paikalla. Haluan kiittää erityisesti myös ministeri Verola, joka johtaa tätä teknistä sihteeristöä, ja Diana Agustia, joka hänkin on täällä paikalla. Guardia di Finanzan petosten vastainen yksikkö, jota johdan, toimii siis valtioneuvoston kanslian alaisuudessa. Ja meillä on tällainen tekninen sihteeristö. Tämä on otettu käyttöön helmikuussa 2000, äh, vuonna 1992. Ja se otettiin vuonna 2012 osaksi valtioneuvoston kansliaa. Mukana toiminnassa on kaikkien toimivaltaisten viranomaisten korkeimmat tasot sekä kun katsotaan eurooppalaisten rahastojen käyttöä että niiden hallinnointia. Tähän yksikköön liittyy erilaisia neuvoantavia tahoja. Tässä koordinoidaan kansallisten ja alueellisten tasojen toimia. Pyritään havaitsemaan veroalan, YMPn ja rakennerahastojen laittomuuksia ja sääntöjen vastaisuuksia. Pyrimme löytämään parhaat strategiat, joiden kautta voidaan estää ja torjua tällaisia petoksia ja epäsäännönmukaisuuksia. Me johdamme myös tätä AFKOS-virastoa, petosten torjunnan koordinointivirastoa. 883 2013 kolme artiklan mukaan, johon viittaan myöhemmin lisää, kaikilla jäsenvaltioilla on velvoite ottaa käyttöön koordinointivirasto petosten torjunnassa, jotta voidaan helpottaa tehokasta yhteistyötä ja tiedonvaihtoa myös operatiivisista kysymyksistä Olafin kanssa. Ja lisäsin tähän vielä sen, että kolme artiklaa sisältää Italian tekemän ehdotuksen vuodelta 2008. Tuolloin edustajamme ehdottivat komissiolle sitä, että kaikkiin jäsenvaltioihin perustettaisiin keskitetty petosten torjunnan koordinointivirasto Italian mallin mukaan. Miten toimimme? Toimimme kahdella tasolla, eurooppalaisella ja kansallisella tasolla – eurooppalaisen tason liittyy se, että ollaan mukana neuvoston petosten torjuntatyöryhmässä ja samoin COCOLAF-ryhmässä tai komiteassa. Nämä ovat tahoja, joissa jäsenvaltiot keskustelevat petoksen torjunnasta ja strategioista, joita voitaisiin yhteisesti käyttää. Samoin yksikkömme hoitaa tiedonvaihtoa, ilmoituksia Olafin suuntaan ja komission suuntaan ja myös muihin toimielimiin, jotka käsittelevät Euroopan unionin taloudellisten etujen suojelemista. Meillä on myös erilaisia muiden maiden viranomaisten kanssa perustettuja kumppanuuksia. Käydään läpi tietojen vaihtoja, parhaiden käytänteiden vaihtoja ja niin edelleen. Yksikkömme myös AFKOSissa käy läpi erilaisia asiakirjoja, joita komissio pyytää. Tähän liittyy seutsopimuksen 325 artikla. Olemme mukana myös koko Lafin ja petosten torjuntatyöryhmän kokouksissa, kuten sanoin. Ja näin koordinoidaan ja muodostetaan Italian kansallinen kanta. Kun katsotaan sitten kansallista tasoa, me seuraamme kaikkea tiedon vaihtoa, joka liittyy petoksiin ja epäsäännönmukaisuuksiin EU-rahastoissa. Meillä on tietokanta, joka kantaa nimeä IMS, sääntöjen vastaisuuksien hallinnointijärjestelmä. Tässä mukana ovat keskitetyt viranomaiset ja paikallisviranomaiset tai alueviranomaiset, jotka käyttävät tietokantaa. Lisäisin vielä, että jotta täytäntöönpano olisi tehokkaampaa, olemme ottaneet käyttöön kaikille hallinnon tasoille eh, edustajat, jotta todella voitaisiin taata se, että tieto ja parhaat käytänteet kulkevat mahdollisimman nopeasti ja ilmoitusmenettelyt toimivat hyvin silloin, kun syntyy ongelmia. Kertoisin, että Italiassa on yli 300 käyttäjää, jotka pelkästään vuoden 2017 aikana ovat olleet mukana yli tuhannessa tapauksessa, joissa tukea on annettu. IMS-järjestelmä on ollut tässä mukana. Toinen tärkeä kysymys, jota ei saa jättää huomiota, jota yksikömme hoitaa alue- ja kansallisviranomaisten kanssa on se, että pyrimme perimään takaisin väärin maksettuja määrärahoja. Sitten meidän yksi hiljattaisimmista aloitteistamme valvontaviranomaisten osalta. Tähän liittyy tarkastusviranomaiset ja monet muut tahot. Me pyrimme todella näin kartoittamaan erilaiset tilanteet. Nyt lyhyesti kuvailin eri tilanteita. Ja nämä kaikki asiat löytyvät tästä vuosittaisesta kertomuksesta parlamentille, kansalliselle parlamentille. Siellä puhutaan kansallisesta petosten vastaisesta strategiasta. Siellä on mukana riskianalyysi, jossa ovat mukana kaikki tiedot erilaisista petoksista ja sananvastaisuuksista. Ja tässä puhutaan myös strategisista toiminnoista, joita tulevaisuudessa pitäisi tehdä. Ja katsotaan tulevaisuuteen. Riskianalyysistä vielä. Raportissa tilastoosassa on kovasti kuvioita ja grafiikkaa siitä, miten tilanne on kehittynyt ja katsotaan tilannetta myös Euroopan tasolla eri aloittain. mitä tästä voimme nähdä. Kaikkein eniten nämä toimet liittyvät rakenne- ja investointirahastoihin. Niiden rahoitusvaikutus EU-tasolla on noin 70 prosenttia kaikesta rahoituksesta. Ja tämä sama on vahvistettu myös Italian tasolla, jossa rakennerahastojen petokset ovat yli 80 prosenttia kaikista Lisäksi on alkanut tulla esille myös rajat ylittäviä petostapauksia, jossa mukana on eri maissa toimivia talouden toimijoita. Olaf on hiljattain vahvistanut nämä toimet, erityisesti vuoden 2016 kertomuksessaan. Sekin osoittaa, että rajat ylittävät petokset ovat lisääntyneet ja että tarvitaan todella pikaisesti mukautuksia lainsäädäntöön. Tällä hetkellä lainsäädäntö yhtäältä on, eroaa maasta toiseen. Toisaalta meidän tulisi todella parantaa tutkintatahojen yhteistyötä eri jäsenvaltioiden välillä. Meidän AFKOS toimintamme on keskittynyt viime vuosina erityisesti siihen, että todella pystyttäisiin vaihtamaan muiden jäsenvaltioiden kanssa kokemuksia. Halutaan yhteisiä uusia toimia Olafin johdolla. Me kaikki olemme vakuuttuneita siitä, että jos haluamme löytää nämä petostapaukset, erityisesti Italiassa – oikea-aikaisesti, niin tarvitaan tutkintataho, esimerkiksi joka katsoisi yritysten todellista laskutusta. Pitäisi pystyä tarkistamaan, onko talouden toimija todella olemassa, miten laskutusta todellisuudessa on hoidettu ja niin edelleen. Aivan kuten ministeri juuri totesi, meidän AFKOS-yksikkömme on päättänyt tukea komissiota sen päätöksenteossa vuoden 2016 petos, petoksen torjunnan alan yhteistyöhankkeessa. Ja meillä onkin nyt kunnia kiinnittää huomiota tähän liittyvään julkaisuun. Projektivaiheessa 15 jäsenvaltion edustajat, jotka olivat mukana, olivat yhtä mieltä siitä, että monet ongelmista ennaltaehkäisyssä ja kansainvälisiin petoksiin puuttumisessa ovat sellaiset, että niillä on yhteinen nimittäjä siitä, että yhteisten normien puuttuminen hankaloittaa yhteistyötä alalla, jolla, jotta näitä normeja ei vielä kattavasti ole. Jotta budjettiin, aihe, budjettiin kohdistuvien petosten määrää voitaisiin vähentää, olisi äärimmäisen tärkeää parantaa tiedonvaihtoa. Ja tässä kanavana voisi olla juuri nämä petosten torjunnan koordinointivirastot, joita on jo olemassa lähes kaikissa jäsenvaltioissa. Noin vuosi sitten nämä päätelmät eh- esiteltiin Euroopan parlamentissa Brysselissä. Läsnä oli puhemies Tajani ja äh, herra Toski ja parlamentin jäseniä. Ja tuolloin haluttiin äh, vahvistaa todella kiinnostus tähän asiaan. Tästä olemme tyytyväisiä. ja olen ylpeä siitä, että äh, kontvaliokunta, kiitos vielä puheenjohtaja Gresslelle, mutta myös äh, täysistunto äänesti tähän aiheeseen liittyvästä päätöslauselmasta ja lähti tähän mukaan. Tässä ehdotetaan komissiolle, että lähtökohtana voisi olla asetuksen 883 väliarviointi, josta aikaisemmin puhuttiin. Ja Olaf pitäisi tässä saada myös mukaan. Ja toivon, että komissio mahdollisimman pian lähtisi toimimaan parlamentin toivomalla tavalla – niin, että todella tartuttaisin tähän tilaisuuteen 883 asetuksen väliarvioinnissa niin, että voidaan todella tehostaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, vahvistaa viime vuosina syntyneitä yhteyksiä, näitä AFKOS-virastoja. Nyt vielä toteaisin, että jotta voidaan entisestään tehostaa ja vahvistaa AFKOS-virastojen roolia ja yhteistyötä, niin kuten ministeriö totesi, me olemme lähteneet uuteen yhteistyöhankkeeseen, yhteistyöhanke kakkoseen, jossa halutaan vaihtaa tietoa tutkintatoimista ja luoda pohjaa sille, että vastaisuudessa, ja tämä on täysin uusi asia, voitaisiin tulla lähteä yhteisiin tutkintatoimiin kahden tai useamman jäsenvaltion välillä, jotta voitaisiin puuttua rajat ylittäviin petostapauksiin. Näin toimitaan täysin Euroopan parlamentin linjan mukaisesti. Parlamentti on pyytänyt komissiota arvioimaan yhteisiä tutkintatoimia. Kansallisesti sitten, mitä afkos tekee, se vahvistaa meidän toimiaan edelleen pyrkii ennaltaehkäisemään petoksia. Meillä on erityinen työryhmä, joka on perustanut uuden foorumin petosten torjuntaan. Ja meillä on siis käytössämme tämä tietokanta, jota valtiovarainministeri tukee. Haluamme myös välittää tietoa toimista, joita petoksen torjuntaan liittyy. Aivan hiljattain otettiin käyttöön petosten torjuntapaketti. Tätä on tarkasteltu eri ministeriöiden ja korruption vastaisten viranomaisten ja tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Tässä ovat mukana myös erilaiset alueelliset viranomaiset – jotka pyrkivät toimimaan laittomia toimia vastaan. Katsotaan kaikkein yleisimpiä rakennerahastoihin liittyviä petoksia ja pyritään löytämään erilaisia riskitekijöitä. Ja puuttumaan juuri siihen, että julkisia varoja halutaan käyttää laittomasti. Sitten varojen takaisin perintä. Usein käy niin, että valvontavaiheessa tähän liittyvät ponnistukset valuvat hukkaan. Kulttuuriministeriössämme on ad hoc koordinointitoimi menossa. Pyritään samaan aikaan yhteisymmärryspöytäkirja, jonka kautta pyritään keräämään tietoa kulttuurihyödykkeisiin liittyvissä petoksissa. Nyt ollaan myös kouluttamassa niitä ammattilaisia, joita eurooppalaiset määrärahat kiinnostavat erityisesti. Esimerkiksi kaupan alan toimijat ja kirjanpitäjät ja tietyt juristiryhmät. Mielestäni tämä toimi voisi olla merkittävässä roolissa, jotta niin kutsuttua virhetasoa Euroopan varoissa voitaisiin vähentää. Voitaisiin ehkä laatia ammattitoimijoiden luetteloita tietyiltä aloilta tähän liittyen. Ja vielä lopuksi toteaisin, että olen varma siitä, että meidän AFKOS-koneointivirastomme, sen kokemus ja tietotaito eri tahoilta varmasti myös lähitulevaisuudessa pystyy toimimaan EUn toimielinten ja muiden maiden, kumppanimaiden petosten vastaisten viranomaisten kumppanina, jotta voidaan entistä voimakkaammin suojella EUn varoja. Olen käytettävissänne, mikäli haluatte lisätietoa Voin lähettää teille myös asiakirjat, josta tänään lyhyesti puhuin. Kiitos. Kiitos tästä esityksestä, joka oli hyvin nopea. Vielä kysymys. Niin kiitos näistä asiakirjoista. Ovat ne eurooppalaisia lukuja vai lukuja Italiasta, jotka esittelitte äsken? Sono cifre europee. Eurooppalaiset luvut ovat kyseessä. Kiitos, sitten ymmärsin oikein. Kenraali Toski, olkaa hyvä ja tervetuloa. Signora Presidente della Commissione Conta del Parlamento Europeo. Kiitoksia. Hyvä Euroopan parlamentin kontvaliokunnan puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet. Kiitoksia kovasti. Ensinnäkin haluaisin lisätä tervehdykseni Guardia di Finanzalta ja haluaisin kiittää lämpimästi siitä, että meidät kutsuttiin tähän erittäin tärkeään kokoukseen. Tämän päivän kokous on osa yleistä suunnitelmaa, joka keskittyy strategioihin, joiden avulla taataan se, että me voimme suojata riittävästi Euroopan unionin äh, varoja. Petoksen vastaisen alan toiminta on ollut seurausta syvällisestä analyysistä, jota on tehty, jotta voitaisiin tukea niiden sääntöjen hyväksymistä jäsenvaltioiden välillä, joiden avulla suojataan rakennerahastoja. Tässä on kyseessä aloite, joka on meidän omalta osastoltamme myös Italian hallituksesta. Me työskentelemme omien varojen puitteissa ja mielestämme säätely tällä alalla merkitsee sitä, että voimme tehokkaasti ja tuloksia aikaan saaden työstää näitä tutkimuksia, mikä johtaa sitten puolestaan tuloksiin, minkä seurauksena voimme tehdä läheisempää yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa Euroopassa. Useistakin syistä ja niistä, jotka jo mainitsin, meidän täytyy saada aikaiseksi hyvä yhteistyö hallinnollisella tasolla. Ja tästä päätettiin Euroopan unionin ää, Italian puheenjohtajakaudella. Myös perustenvastainen ryhmä jonka johdossa itse asiassa oli Guardieri Finanzan jäsen, oli mukana. Ja näin vietin eteenpäin tällaista hanketta ja näitä suunnitelmia. Ja näin pyrittiin tukemaan Euroopan unionin budjettia. Kaikki tämä on yksi osa siis toimintaamme ja aloitteessa on eri vaiheita. Tänä aikana meidän oli mahdollisuus myös vaihtaa kokemuksia ja teknistä ja tutkimusluontoista tietoa. Myös vastuu lainsäädännön nojalla vaatii sitä, että Guardia di Finanzan täytyy suojata Euroopan unionin budjettia, mikä on ehdoton prioriteetti meille. Tämä siis kuuluu niihin yleisiin sitoumuksiin, jonka puitteissa me suojaamme julkista rahankulutusta. Tämä menee kuitenkin pidemmälle jo historiassa, sillä toiminta käynnistettiin vuonna 1999, jolloin kansallinen parlamentti yhdessä muiden kanssa yhteisössä pyysi Guardia di Finanzaa hoitamaan tämän tehtävän, jotta se torjuisi Yhteisen rahan laitonta käyttöä. Ja näin tämä on osa laajempi pohjaista toimintaa, joka sopii siihen, että komitea pyrkii torjumaan petoksia. Ja tästä syystä, kuten totesin, Guardia de Finanza on saanut tehtäväkseen asian työstämisen tällä alalla. Tätä tehtävää on laajennettu ja hienosäädetty vuosien aikana. Ja Guardia de Finanzalla on mahdollisuus siis työskennellä myös tällaisena oikeudellisena poliisina, mutta se voi myös ottaa kantaakseen hallinnollisia tehtäviä, joissa se pyrkii torjumaan petoksia. Ja tämä sitten niiden säännösten puitteissa, joita meillä on. Se koskee rahanpesuvastaista toimintaa ja muitakin aloja. Tällä tavalla Italia on ottanut tämän assimilaatioperiaatteen käyttöön artiklan 325 nojalla Euroopan unionin perustamissopimuksesta. jonka mukaan jäsenvaltioiden täytyy torjua sellaista petosta, joka vahingoittaa EUn taloudellisia etuja ja ottaa käyttöön samoja menetelmiä kuin mitä ne ottaisivat käyttöön petosten torjunnassa, joka kohdistuu niiden petoksissa, jotka kohdistuvat niiden omiin taloudellisiin e- etuihin. Ja meille on todella suuri ylpeyden aihe se, että viranomaiset päättä, päättivät, että se elin, joka tätä hoitaisi, olisi nimenomaan Guardia di Finanza. Se on se elin, joka on ollut toiminnassa 243 vuotta nyt jo. Eli ne säännökset, jotka meillä silloin olivat, toimivat ja yleinen johtaja määrittelee strategian ja sen jälkeen meillä on tietysti myös sitten ne, jotka kuuluvat tuomioistuimen alaisuuteen tai kansainvälisen tuomioistuimen alaisuuteen. Ja näin meillä on myös työ, joka koskee julkisen rahan käyttöä ja budjetisuojelua. Ja tarkastellaan myös sitä, että millä tavalla voidaan arvioida riskejä ja ristiin tarkastetaan tietokantoja me pyrkimme, pyrimme myöskin samanaikaiseksi erilaista metodologiaa ja IT-tukea, joka tarjotaan kaikille niille yksiköille, jotka työstävät kansallisella puolella näitä kysymyksiä. Erityisen mielenkiintoista siis on se tapa, millä meillä on tällainen erityisyksikkö erityistutkimuksissa. Ja tämä hoidetaan tiettyjen hankkeiden avulla, joita kehitellään niin, että niissä tavoitteena on tarkastella niitä, jotka ovat erityisesti ovat vaarassa. Tässä on tietyt omat menetelmät ja omat aikarajat, jotka asetetaan. Ja sitten tämän yksikön tehtävänä on myös hoitaa operaatioita, joita otetaan käyttöön ad hoc tiedusteluryhmän toimesta. Sille on annettu mahdollisuus käynnistää myös omia tutkimuksiaan. Ja yleisellä tasolla meillä on sitten myös tämä Guardia de Finanzan yksikkö, jonka tavoitteena on torjua EU-tasolla ähm, petoksia. Ja näin tämä kuuluu myös eurooppalaisen politiikan alaisuuteen. Francesco Tardio puhuikin tästä. Ja jokaisen Italian maakunnan pääkaupungin kohdalla on yksiköitä, jotka käsittävät kaikkea tätä. Ja sitten meillä on eri osioita ja eri ryhmiä, jotka siellä pyrkivät työstämään julkisten, julkisen varainkäytön ö, tarkkailua. Ja ne auttavat kaikkia niitä yksiköitä, jotka torjuvat petoksia. Ja tämä äärialueella oleva yksikkö sitten taas saa tukea ihan samalla tavalla kuin muutkin yksiköt. Eli mikä niiden tehtävä on, se on, että ne tarkastelevat sitä, miten on varoja saatu käyttöön epäoikeudenmukaisesti tai laittomasti, varsinkin maatalouspolitiikan ja rakennerahastojen puitteissa. Eli tässä on kolmen tyyppisiä petoksia kyseessä ja kolme tapaa tarkastella niitä. Ensinnäkin tällainen etukäteistarkastelu, ennen kuin maksu tehdään, katsotaan sitä, että vastaavatko nämä pyynnöt tiettyjä kriteereitä, kun kysymys on siitä, että myönnetään rahoitusta. Sen jälkeen meillä on nämä jälkikäteistarkastukset, jotka käydään sen jälkeen, kun rahat on maksettu. Ja tässä on erityinen riskianalyysi silloin kyseessä. Tähänkin on viitattu ja kolmas tyyppi, joka tulee kyseeseen, on se, mitä Guardia de Finanza nimenomaisesti käsittelee, on kohdistetumpaa. Nämä ovat petoksen vastaisia tarkistuksia, jotka otetaan käyttöön siltä pohjalta, että epäillään petoksia erityyppisten poliisiyksiköiden toimesta, jotka ovat tässä toiminnassa mukana. Näin. Tämän kautta meillä on koordinoitu tapa tarkistaa miten toimitaan näiden kolmen menetelmän nojalla, jotka juuri mainitsin. Viimeisen viiden vuoden ajan erityisyksikkö, joka tarkastelee siis Euroopan unionin petoksen vastaisuuksia, se on laajentanut toimivaltuuksiaan. Ja tämä tietysti sisältää kaiken, joka liittyy eurooppalaiseen budjettiin myös. Meillä oli lainsäädäntö 83 2012, joka on kehityssäännös. Ja se on laini myös koskemaan sitä, mikä meillä on rahanpesuvastaisessa toiminnassa kaikissa julkisissa varoissa. Eli tämä, nämä petokset on rinnastettu siihen, mitä tehdään rahanpesuvastaisissa toimissa. Näin ollen näiden erityisyksikköiden henkilökunta, joka tekee tutkimuksia kansanterveyden alalla, kykenee myös tekemään tiettyjä toimia asetuksen 1489 nojalla ja tekemään tarkistuksia myös yrityksissä tai luottolaitoksissa – se etsii relevantteja asiakirjoja tässä suhteessa ja muuta tietoa. Se katsoo myös tilejä, kirjeenvaihtoa ja se voi ottaa kopioita kaikista näistä asiakirjoista, joihin juuri viittasin. Ja näin ne voivat myös tarkastella sitä, mitä tuolta verorekisteristä löytyy. Ne voivat katsoa arkistoja. Eli niillä on erittäin laajat valtuudet. Ja säännösten mukaisesti ja Guardia de Finanzan säännösten mukaisesti nämä valtuudet menevät niille yksiköille, jotka ovat joko talous- ja finanssipoliisin alaisuudessa tai sitten niissä maan osissa, jotka kuuluvat sen piiriin. Eli pyrimme tässä osoittamaan tätä erittäin tärkeää vastuun olemassa, enkä nyt halua mennä tässä lukuihin sen yksityiskohtaisemmin. Haluan kuitenkin todeta, että vuonna 2015 tammikuuta ja ensimmäinen kymmenen kuukautta vuonna 2017 välissä ollaan menty on tehty yli 7000 interventiota, kun kysymys on Euroopan budjetteista tulleista maksuista. Petos- ja huijaustapauksia on ollut perusteettomat pyynnöt ja yhteisvaroja on saatu yli 900 miljoonaa euroa. Yli 500 miljoonaa euroa tullut rakennerahastoista ja suorasta käytöstä 400 miljoonaa taas sitten varoista, jotka kuuluvat yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja yhteiseen kalastuspolitiikkaan. Ja tänä samana ajanjaksona, siis tammikuun 2015 ensimmäistä 10 kuukautta vuonna 2017 välisen aikana, yli 3000 ihmistä on, 3000 ihmistä on raportoitu laivanluottoviranomaisille. 3000 yksityishenkilöä petoksista, huijauksista, kavalluksista, yhteisön varojen laittomasta saannista. Ja tämä on johtanut myös 60 miljoonan euron takavarikointiin. Eli tämä hyvin laajapohjainen toimintapohja, johon Guardia Civil on ryhtynyt tai finanssipoliisi, niin se on erittäin tärkeässä roolissa, varsinkin kun katsotaan tätä tukea, jota on annettu tietyille tutkimuksille, joita Olaf on tehnyt. Ja EU-budjetin suojeluun. Eli näihin tarjoamme erittäin hyvää tukea Olafille tällä alalla. Tästä syystä siis yhteistyö Euroopan perustavanvastaisen viraston avulla on parempaa. Se on paremmin selvitetty myös tässä yhteisymmärrysmuistiossa vuodelta 2012, jossa otetaan käyttöön tiedonvaihtoalusta, jossa sitten puolestaan määritellään eri tavat tehdä yhteistyötä ja hyvien käytänteiden vaihto. Ja tämä itse asiassa tapahtui jo ennen kuin mitä löytyy asetuksesta 83.2013. Ja, ja näin meillä on läheinen yhteistyö Olafin ja Guardianin Finansan yksiköiden välillä. Tämä puolestaan sitten kuuluu sotaväen yleiseen alaisuuteen. Näin. Tämä merkitsee sitä, että tässä on myös toiminta on lisätty viime vuosien aikana. Koordinaatioiden kokouksia on pidetty sekä Italiassa että ulkomailla, jotta voitaisiin tehdä oikea-aikaisia kohdistettuja toimenpiteitä. Ja tämä on johtanut merkittäviin tuloksiin rikosten torjunnassa. Eli nämä ovat kaikki ne luvut, jotka juuri teille mainitsin. Ja tämä nimenomaan osoittaa sen, että miten suuri prioriteetti tämä kysymys meille on. Tavoitteenamme on taata yhä tehokkaampi, yhä enemmän rakenteellinen vaihto näiden kahden toimielimen välillä. Ja tämä strategia on se, mikä meillä on ollut esillä Olafin kanssa – ja meillä on erilaisia prosesseja, joita seuraamme, jotka ovat seurausta 883.2013 asetuksen täytäntöönpanosta. Olaf kuitenkaan ei voi toimia itse jäsenvaltiossa, eli meidän täytyy hoitaa se. Ja sitten Guardiati Finanzan ja Olafin väliset yhteydet, kaikki tämä taas sitten löytyy tuosta kertomuksesta – joka koskee Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaa. Se puolestaan löytyy sitten vuosikertomuksesta, jossa selvitetään sitä, mitä Guardia Finanza tekee ja sen tulokset. Ja näin kaikki tämä yhteistyö Guardia ja Finanzan ja Olofin välillä. Joku kysymys on Euroopan unionin tulojen suojasta, varsinkin kun tarkastellaan sitä, kuinka paljon on erilaisia rajoilyttäviä tutkimuksia pidetty, niin meidän toimielimemme välinen tuki on edesauttanut sitä, että olemme saaneet takavarikoida valtavat määrät savukkeita lentokentillä Ja meillä on paljon erilaisia rikollisjärjestöjä, jotka nimenomaan puostelevat tällä laittomien tuotteiden alalla. Eli kaikki tämä osoittaa sen, että Italian tuomioistuimilla on valtavasti luottamusta Guardia di Finanzaan ja siihen, mitä se tekee huijausten ja petosten torjunnassa. Kaikki tämä on johtanut siihen, että olemme kyenneet siis saamaan takaisin varoja ja poliisin käyttämä tekniikka, kuten myöskin se lisätyö, jota tehdään, kun tutkitaan asiakirjoja. Kaikki tämä on ollut hyödyksi, kun pyritään torjumaan petoksia. Ja kaiken tämän kokemuksen avulla Guardia di Finanza on aivan vakuuttunut siitä, että on tärkeää ottaa käyttöön menetelmä, joka avulla säännellään suoraa yhteistyötä kautta Euroopan, kun suojataan EU-varoja. Ja me tarvitsemme sitä kaikkialla. Meillä täytyy olla erityistoimenpiteitä, sillä erittäin vaarallisia puutteita on olemassa, kun tarkastellaan niiden summien kokoa, jota siirretään tämänkaltaisten välineiden kautta. Ja vaara siitä, että ihmiset, että järjestetyt rikollisuus saa käsinsä tämän rahan. Eli tässä suhteessa on aivan äärimmäisen tärkeää, että meillä on tehokkaat välineet tietojenvaihdossa, joka koskee jäsenvaltioita ja että nämä ovat menneet pidemmälle kuin mitä linkkejä meillä on kansallisella tasolla. Eli näitä täytyy toimia niin, että voimme todella toimia kaikilla tasoilla. Ennen kuin päätän, haluaisin vielä kerran kiittää teitä mahdollisuudesta saada edustaa omaa järjestöäni täällä ja kertoa siitä erittäin tärkeästä työstä, jota me teemme ja vielä painottaa sitä, että Guardia di Finanza sen tehtävän mukaisesti, jonka Italian valtio sille on tarjonnut, tekee kaikkensa, jotta voimme varmistaa sen, että me tuemme Euroopan unionin taloudellisia etuja. Me teemme voitavamme, jotta voimme olla edesauttamassa tällä tavalla Euroopan unionin kasvua. Kiitoksia kovasti. Kiitos herra kenraali esityksestä, niin tuo punainen lanka kaikissa kolmessa esityksessä oli, että puuttuu tuota keskinäistä yhteistyötä rakennerahastokysymyksissä. Nyt on tiettyjä eurooppalaisia järjestelmiä. Käytössä on Olaf, Eurojust, tällaisia rakenteita. Sitten jatkossa Sy- EPPO, syyttäjävirasto, joka kuitenkin vie jonkin verran aikaa, jotta se voi olla täydessä toiminnassa. Ehkä voisi mainita esimerkin siitä, että mitä tarkoitatte, kun puhutaan rakennerahastoissa tästä hallinnollisesta avusta ja mitä tietojenvaihto voisi olla tässä. Tarkoitatteko tässä näitä sääntöjen vastaisuuksia vai onko tässä kyse rikollisverkostojen toiminnasta? Sillä periaatteessahan yhteistyö jäsenvaltojen välillä on mahdollista, mutta tietysti siinä on suuria viivästyksiä. Sen takia pyyntöni, että voitte tarkentaa tätä vielä sitten, vielä kysymys aiheesta yhteistyö Olafin kanssa. No, mainitsette lukuja. Ne ovat hyvin vaikuttavia. 3000 henkilöä ja 7000 interventiota. Ja sillä Kolme on saatu siis kiinni petoksesta tai petoksenomasta toiminnasta. Niin mikälainen rooli Olafilla on tässä? Voisin kuvitella, että systemaattinen screening tällaista toiminnasta, jota ette, no enkä tunne yhtä tehokasta toimia kuin te EU-ssa, joten siitä kiitos teille ja kehut. Mikä rooli Olafilla on tässä kaikessa sillä? Kuitenkin varmasti suurimman osan te, työstä teette te, sitten mikä rooli on Olaf-raportteilla? Miten käytätte Olaf-raportteja työssänne? Ja sitten myöhemmin, kun näitä syytteitä nostetaan tai syytöksiä tehdään, nähdään että Olaf-raportit, aina nähdään, että no, niiden oikeudellinen status pitää selventää, ja tässä pitää tehdä jotakin, jotta yhteistyö voidaan nopeuttaa. Sitten Kenraali Tardi puhui tätä Olaf johtavassa asemassa. Ja tästä halusin kysyä teiltä vielä lisää, että tuo johtava rooli, voitteko kuvailla sitä vielä paremmin, sillä nythän on hyvä hetki, kun Olaf-asetuksesta ollaan työstämässä uutta versiota. Ei voi sanoa, että se on äärimmäisen epäkiitollinen tehtävä, mutta kysymys kuuluu, että mihin suuntaan uuden olaf pitää mennä, jotta voidaan toimia tehokkaammin, jos ajatellaan sitä, miten torjutaan petosta ja rikollisverkostojen toimintaa. Ette sanoneet mitään mafiakysymyksistä, järjestäytyneestä rikollisuudesta, siitä, että pukahtaneet mitään. No, ehkä voisitte siitä sanoa pari sanaa. Missä meidän pitää varoa enemmän, missä meidän pitää toimia varomaisemmin, sillä olemme siinä sinisilmäisiä. Olkaa hyvä, kerralia ja Toski. Kiitos. Olaf. Kuten totesin aikaisemmin, me toimimme hyvin proaktiivisesti tukea antaen ja tietoa antaen eri toimielimille, erityisesti Olafille – Puheessani viittasin kolme artiklan neljä kohtaan. Viitan vain viimeisiin toimimme Olafin suuntaan vuonna 2017. Meille Olaf on esittänyt erityisesti viisi pyyntöä tänä vuonna niin kutsutuista paikan päällä tehtävistä tarkastuksista Italiassa. Kun me saimme tällaisen pyynnön, välitimme sen eteenpäin toiselle yksikölle, josta kollegani tässä puhui, yksikölle, joka käsittelee Euroopan tason rahoitusta, joka sitten välittää pyynnöt alueella työtä tekeville operatiivisille yksiköille. Olaf on kiittänyt meitä näistä toimista. Usein tai joskus toimimme tässä yhdessä Olafin viranomaisten kanssa ja jossakin tapauksessa olemme toimineet täysin itsenäisesti. Olafin kanssa tehtävässä yhteistyössä olemme olleet mukana laatimassa asiakirjoja, esimerkiksi työryhmässä, jossa laaditaan kansallisia petoksen vastaisia strategioita tai äh, kansallisia vastaisia strategioita ja niihin liittyviä suuntaviivoja tai jossa katsotaan julkisia hankintoja. Eli meillä on erilaista tietoa, jota saamme Olofilta, jota välitämme sitten eteenpäin Italian alueelle ja saamme palautetta, joka on ainakin tähän asti ollut erittäin myönteistä. Sitten viittasimme rakennerahastoihin ja siihen, miten useimmiten näitä varoja pyritään käyttämään laittomasti hyväksi. Tässäkin tapauksessa painostamme Olafia siinä mielessä, että saisimme aikaan yhteisiä vastatoimia. Mitä nämä toimet esimerkiksi ovat? Perusteettomat laskut, vääränlaiset lausumat perusteina rahoitukselle, perusteita joita ei ole – tai se, missä vaiheessa työt ovat, tai väärä tieto, joka liittyy koulutustoimiin. Sitten on erilaisia ad hoc toimia, joilla rahoitusta pyritään saamaan. Ja katsotaan myös yhteyksiä veroparatiisimaihin. tahot pyrkivät myös haittaamaan tutkintatoimia tai tapahtumien seuraamista. Eli tähän liittyy erilaisia tapauksia, joita valvomme jatkuvasti. Ja olemme yhteydessä Olafin, jotta ymmärrettäisiin, mitkä ovat niitä asioita, joihin meidän pitää pureutua. Tarvitsemme kansainvälisesti ja eurooppalaisesti toimivan rakenteen, totta kai joka jäsenvaltiolla on omat tyypilliset piirteensä, mutta meidän täytyy kuitenkin tehdä voimakkaasti yhteistyötä. Aikaisemmin viittasinkin jo tähän, ja tämä liittyy teidän kysymykseenne. Viittasin siihen, miten jäsenvaltiot toimivat petoksia torjuessaan hyvin eri tavoin. Näemme, että eroja on paljon. Juuri petosten torjunnan alalla toimet eroavat huomattavasti toisistaan jäsenvaltioissa. Voitaisiin katsoa esimerkiksi oikeudellisia suosituksia, joita Olaf antaa tutkintatoimien perusteella jäsenvaltioille – niihin liittyviä tuloksia, kun tarkastellaan vuoden 2016 raportista Olafilta, voidaan havaita, että voi olla niin, että viranomaiset, oikeusviranomaiset eivät ole tehneet minkäänlaisia päätöksiä tai että päätöksiä on tehty tässä tulokset vaihtelevat nollasta prosentista sataan prosenttiin. Tämä on kyllä todella pelottavaa. oikeudellisia päätöksiä on tarkasteltu Olafissa ja on pyritty ymmärtämään, miksi monien jäsenvaltioiden viranomaiset eivät noudata suosituksia. Meillä on nyt Olafin asiakirja ja varmasti kaikki olemme sen lukeneet. Ja se, mihin kiinnitin erityisesti huomiota, oli, että joissakin tapauksissa jäsenvaltiot ja Olaf suhtautuvat tiettyihin asioihin eri tavoin. Joskus tiedonannon välin jättäminen ei ole rikos, jos viranomaiset ovat tietoisia hankkeesta, tämän kaltaisia asioita. Ja toinen asia on, tai asia, jota Olaf pitää petoksena, tai tällaisia on, joita Olaf pitää petoksena, mutta kansa, kansalliset viranomaiset eivät. Esimerkiksi väärät laskut Joskus vakaviakin rikkeitä pidetään vain virheinä. Eli olemme saaneet nyt Olafilta kokonaiskuvan. Tilanteita on hyvin monenlaisia. Ministerikin viittasi tähän. Italiasta on tullut maa, joka kaikkein tehokkaimmin on lähtenyt pureutumaan näihin taloudellisiin etuihin liittyviin petoksiin. Me olemme saaneet aikaan eniten syytteeseen panopäätöksiä, 63 prosenttia, ja tämä on paljon enemmän kuin mitä EUn keskitaso, joka on 44 prosenttia. Jos katsotaan suosituksia, joita Olafilta on tullut, niin meidän toimintamme on tässä parhaalla tasolla Euroopassa. Kuten kenraali tässä sanoi, Italialle tyypillistä näiden oikeudellisten toimien lisäksi on se, että, EU, että Italiassa Viranomaiset ovat petosten torjunnassa erittäin tehokkaita. Guardia di Finanza esimerkiksi ja sen kaikki tehtävät, joista juuri kuulimme. Me olemme pureutuneet voimakkaasti näihin EUn taloudellisiin etuihin liittyviin petoksiin erilaisin keinoin. Olen sitä mieltä, että jos todella haluamme vakavasti otettavasti ja konkreettisesti pureutua pahimpiin petoksiin, meidän on toimittava entistä tehokkaammin ja voimallisemmin. Italiassa tämä on jo oikeastaan itsestään selvä, tulokset tämän osoittavat, mutta Euroopassa kaikkialla näin ei vielä ole. Kaikki Euroopan maat eivät ole lähteneet tähän mukaan. Enkä sano tätä itse, vaan Tämä on viesti, joka on saatu Olafilta kyselykaavakkeen avulla, joka lähetettiin kaikille AFKOS-koordinointivirastoille. Tämä koski eri maiden petosten vastaisia valvontatoimia. Päätän puheenvuoroni tähän ja annan kollegalle puheenvuoron. Kiitoksia kenraalia Tardille. Hän vastasi oikein kattavasti. Ja itse esittäisin muutaman huomioon liittyen yhteistyöhön, jota Guardia di Finanza tekee, jotta yhteistyötä voitaisiin parantaa. Oikeusviranomaisista. Me olemme sitten heistä riippuvaisia työssämme mutta me toimitamme erityisesti oikeusministeriölle ja muille tahoille apua esimerkiksi tutkintatoimissa ja Ja haluan kiittää tässä viranomaisia ja oikeusministeriämme tästä tehokkaasta yhteistyöstä koulutuksessa tuomarien ja viranomaisten poliisi, viranomaisten koulutuksessa, olivatpa he rikospoliisissa tai Guardia di Finanzassa, mutta myös monissa muissa EUn maissa. Näin. Pyrimme siihen, että kaikilla olisi mahdollisuus ammentaa kokemuksistamme tutkintatoimissa – talouskysymyksissä, jotta näihin rikoksiin voidaan puuttua. Kun sitten katsotaan hallintotoimia, josta Tarti puhui, tehostamme näitäkin toimia ja pyrimme luomaan uusia kansainvälisiä suhteita – emme pelkästään EUn jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat tässä veljesmaitamme, mutta myös kansainvälisemmin. Valtionvarainministeri on tässä mukana. Ja olen ollut mukana toimissa. Olen osallistumassa Argentiinassa ja Paraguessa tämän alan toimiin, jotta todella laajasti voitaisiin jakaa operatiivisia kokemuksia, joita Italiassa ja erityisesti Guardia di Finanzan puitteissa on kerätty. On hienoa, että professori Kinnichi on paikalla – Meillä oli TER, komitean kuuleminen terrorismitoimista. Miksi Italiassa, joiden on lähdetty voimakkaasti näihin toimiin, ehkä enemmän kuin muissa maissa? No, meillähän on historiallinen vihollinen, joka valitettavasti on ollut vuosien ajan läsnä – alueellamme, eli mafia ja sen eri muodot, Camorra, Drangeta ja niin edelleen. Sacra Corona Unita. Eli me olemme vuosien ajan taistelleet tällaista rikollisuutta vastaan, myös rajat ylittävästi. Tähän liittyy monenlaista rikollisuutta, kansainvälistä laitonta humausaine- ja ase kauppaa, jonka kautta järjestäytynyt rikollisuus käärii voittoja. Näin olemme todella voineet oppia tämän alan asiantuntijoilta tutkintatekniikoista. Kinichi, Falcone, Borsellino, tuomarit ja Pierluigi Vigna, joka on toiminut pitkään mafiaa vastaan. Nämä asiantuntijat ovat osoittaneet meille, että minkälaisia rikollisuuden muotoja ei saa jättää huomiotta, eikä myöskään minkälaisia, minkälaisia tutkintamuotoja, jotta voidaan todella havaita se rikollisuus, jonka avulla voidaan saavuttaa valtavia määriä laittomia voittoja. Mihin nämä laittomat voitot sitten päätyvät? No erittäin monen näköisiin kohteisiin. Niillä rahoitetaan muun muassa terrorismia, terrorismijärjestöjä. Ja siksi meidän pitää vahvistaa sekä maassamme että että ennen kaikkea EU:ssa toimia tältä osin, jotta voimme suojella EUn talousarviota ja paikallisia kansan, kansallisia talousarvioita, joten me olemme todella valmiita toimimaan ja myös vastaisuudessa koko Guardia di Finanza on valmis tekemään yhteistyötä Olafin, mutta myös muiden tahojen kanssa, jotka pyrkivät estämään EUn taloudellisiin etuihin kohdistuvia petoksia. Kiitos. Kiitos kollega Stechowski. Děkuji za možnost, Kiitoksia. Kiitoksia siitä, että saan myös puheenvuoron iltana. Ja kiitoksia hyvät herrat tekemästänne työstä. Opiskelin Roomassa ja olen aina ollut suuri Guardia di Finanzan ihailija siitä, millä tavalla sen jäsenet ovat olleet ylpeitä siitä, mitä tekevät. Minulla on ystävä, joka työskenteli Guardia di Finanzassa, ja hän aina kertoi minulle, että tämä oli Italian poliisivoimien creme de la creme. Eli se, mitä täällä juuri kerroitte, todistaa kyllä tästä. Palaan siihen, että tietysti arvostamme voimakkaasti työstämme. Italia on meille esimerkki, esimerkki siitä, millä tavalla torjutaan mafiaa, torjutaan järjestäytynyttä rikollisuutta. Mutta yhä edelleen Keski- ja Itä-Euroopassa saadaan nähdä paljon erilaisia karuselipetoksia, erilaisia fiktiivisiä hyödykesiirtoja idästä länteen – Hyvin usein saadaan nähdä, että on myös fiktiivisiä laskuja, joita esitetään Italiaan ja takaisin Tsekin tasavaltaan minun kyseisessä tapauksessani. Ja nämä ovat valtavia ALV-rikoksia. Se, mistä te puhutte, on, on se, että täytyy kouluttaa ihmisiä. Minun kokemukseni on se, että tuomarit ja yleiset syyttäjät eivät useinkaan ymmärrä näistä asioista yhtään mitään. Kysymykseni onkin siis se, että onko teillä jotain erityishankkeita Keski-Itä-Euroopan tuomarille, jotta varmistauduttaisiin siitä, että nämä lisäävät tietoisuuttaan talousasioista, jotta voisivat näin paremmin torjua järjestäytynyttä rikollisuutta. Hyvin usein rikos tuomitaan heti ensiasteen tuomioistuimessa ja sitten tuossa tehdään virheitä tuossa itse taloudellisessa arvioinnissa. Toinen kysymykseni koskee poliisihenkilökunnan koulutusta. Olen hyvin usein, kun keskustellaan asioista rahoituspuolen kanssa Tsekin tasavallassa, niin sain huomata, että myös näiden henkilöiden koulutustaso on erittäin matala. Haluaisin tietää, että oletteko valmiita työstämään myös tekemään yhteistyötä tällä koulutusalalla muiden maiden kanssa. Edustaja Kinnici. Grazie, <clears throat> grazie presidente. Io... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää italialaisvieraitamme. Me tapasimme jo aikaisemmin epävirallisissa yhteydyksissä terrorismi valiokunnan osalta ja olen päässyt kuulemaan teitä myös nyt täällä siis paljokunnassa. Kiitoksia siitä, että selkeästi ja täsmällisesti toitte esille, minkälaista valtavaa työtä Guardia di Finanza Italiassa on tehnyt talousrikoksissa ja erityisesti rakennerahasto rahoituspetoksissa Nämä ovat vakavin per- äh, petoksia, joihin meidän pitää puuttua. Toski ja Tardi kenraalit vastasivatkin tässä jo oikeastaan kysymyksiin. Ensinnäkin liittyen siihen, kuinka erilaista lainsäädäntöä eri maissa on ja miten tämä vaikuttaa yhteistyöhön. Pidin kovasti suoran hallinnollisen yhteistyön ajatuksesta Olafin valvonnassa pitäisi toimia mahdollisimman tehokkaasti, mahdollisimman pikaisesti yhteistyössä. Vielä kaksi kysymystä. Edellinen puhujakin viittasi yhteistyöhön. Mielestäni siinä tarvitaan molemminpuolista luottamusta. Niin ja se syntyy myös siitä, että tunnetaan muiden tekemää työtä. Ja myös koulutus on tärkeää. Ei riitä, että annetaan kohdennettua koulutusta yhdessä maassa, vaan tarvitaan Euroopan laajuista yhdenmukaista koulutusta. No, tätä kautta voidaan vaihtaa hyviä käytänteitä ja tietoja, ja tämä voisi toimia kannustimena yhteistyöhön, jota parlamentti edelleenkin haluaa edistää. Ja kysyisin vieraatamme, että ovatko he sitä mieltä, että kun puhutaan koulutuksesta, pitäisi katsoa hieman laajemmin asiaa niin, että meillä olisi kaikki valtiot kattava koulutus, yhteiskoulutus, jotta yhteistyö voisi olla tehokkaampaa. Sitten järjestäytynyt rikollisuus. Tähän kenraali Toskiokästään jo vastasikin, mutta haluaisin kysyä vielä Italian kokemuksista. Tämän tyyppisissä rikoksissa, te sanoittekin jo, että joskus rikostuotot menevät vieläkin vakavamman rikollisuuden rahoittamiseen. Onko tämä, tämä tyyppinen toiminta Italialle tyypillistä vai löytyykö tätä myös muista maista? Varmasti teillä on kokemusta, jonka kautta vastaus tähän voidaan saada. Vielä sitten ennaltaehkäisy. Se on erittäin tärkeää ja Tardi viittasikin jo ennaltaehkäisyhankkeeseen. Esitän tässä nyt oikeastaan kysymyksen itselleni, mutta osoitan sen nyt myös teillekin puheenjohtaja Gressle, ehkä voisi olla hyödyllistä, että parlamentti laatisi muistion erilaisista ennaltaehkäisytoimista, jotta voitaisiin sitten jakaa kaikille tämän Atarin esittelemän hankkeen hengessä. Näin voitaisiin ehkä saada lisätietoa ennaltaehkäisyhankkeesta ja voisimme katsoa, mitä Euroopan parlamentti voisi tarjota kaikille maille tältä osin. Edustaja Valli. Sì, un'altra domanda. Stiamo raccogliendo un po' di domande. Sì, sì, grazie. Sì, molto rapidamente. Hyvin nopeasti, meillä ei ole paljon aikaa. Minulla on kysymys. Minäkin haluaisin kiittää kiittää kenraaleja. Siitä tulevat paikalle tänään. He ovat tehneet kovaa työtä Italiassa, mutta myös koko EU:ssa, jotta on yritetty parantaa yhteistyötä valtioiden välillä. Sillä on tiettyjä asuleita ja alueita, joissa ihmiset ovat eroskeptisiä, suhtautuvat epäilevästi rikollisuuden torjuntaan, joten meidän pitää nyt saada kansainvälistä yhteistyötä mahdollisimman laajasti, jotta nämä mekanismit saadaan kansainvälisemmiksi, jotta voi torjua ilmiöitä. Tämä parlamentti on puhunut useammin kuin kerran tietojen vaihdosta, siitä, että suojeltaisiin taloudellisia etuja ja toivon, että jäsenvaltiot kuuntelevat ja hyödyntävät sitä, että olemme tehneet tällä alalla. Paljon on tehty, mutta käytännössä toiminta on tietysti valtioissa muualla ja uskon toisaalta myös, että no, kaikki tarvitaan mitä tehdä, että voidaan torjua rajat ylittävää rikollisuutta. Tietoja pitää vaihtaa paremmin. Esimerkiksi pankkimaailmassa nykylainsäädäntö, tarkoittaako se sitä, että voi tarkistaa tiedot, voidaan saada ne tiedot, jotka tarvitaan kansainvälisten, kansainvälisten verkkosiirroista, tilisiirroista vai pitääkö lisää tehdä sillä? Millä on vaikutelma siitä, että no kun ihmiset puhuvat sitä, että kiertetään ja varoja ja siis pestään rahaa kansainvälisesti ja se, mitä tämä parlamentti siinä asiassa tekee myös. No lisäksi on huomattu useita skandaaleja, joissa suurimmat pankit ovat olleet mukana – ne ovat tehneet lähes yhteistyötä rahanpesussa ja pohdimme vain, että onko lainsäädäntö, joka voi auttaa teitä ja mitkä valtiot ovat yhteistyöhaluisia enemmän tai vähemmän näissä kysymyksissä. Ja josko Pohjois-Euroopan maat äh, tekevät yhteistyötä esimerkiksi paremmin. Nämä no kyllä saarnaavat meille hieman, joskus ihan oikeinkin tietyissä asioissa, mutta mitä tulee väärnöksiin, niin suuret satamat pois Euroopassa ovat äh, suurennuslasin alla. Frau Kollegin bitte. Edustaja Jofreda. Si, grazie. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin halusin kiittää vieraitamme siitä, että he tulivat paikalle ja kertovat meille näistä tärkeistä tiedoista. He ovat tehneet kyllä tässä valtavan työn. Tämä on nyt syytä sanoa jonkinlaisella kansallisella ylpeydellä. Oma maani on tässä todella ollut johtavassa asemassa, kun on pyritty torjumaan EUn taloudellisiin etuihin kohdistuvia petoksia. Haluaisin korostaa asioita sen lisäksi, mitä täällä jo tuotiin esille. Ensinnäkin asia, joka liittyy ja ansaitsee näkyvyyttä. Esimerkiksi tietty luottamuksen puute, etäisyys EUn toimielimiin. Usein uutiset, joissa puhutaan petoksista tai sääntöjen vastaisuuksista, ovat sellaisia, että niitä käytetään välineinä – ja tämä taas lisää epäluottamusta. Guardia de Finanza ja muut tämän alan toimijat tekevät valtavaa työtä. Operaatioita, joita toteutetaan ja joiden kautta pyritään perimään takaisin väärin maksettuja määrärahoja, eivät saa välttämättä samaa näkyvyyttä, joten meidän tulisi toimia niin, että myös nämä toimet saisivat lisää näkyvyyttä, tulisivat paremmin esille. Aikaisemmin olen ollut esittelijänä regivaliokunnassa mietinnössä, jossa tämän ilmiön näkyvyys yhdistetään siihen, miten asiaan suhtaudutaan julkisesti. Sitten toinen asia, joka liittyy petoksiin ja joka erityisesti hiljattain on noussut merkittävän aseman Euroopan tasolla, eli kansallisten viranomaisten välinen yhteistyö, Olafin ja AFKOS-virastojen yhteistyö on vienyt meitä eteenpäin petosten torjunnassa. Itsekin esittäisin kysymyksen regivaliokunnassa ja maatalousvaliokunnassa, joissa toimin, on kyllä nähty näitä ongelmia. Näillä aloillahan ongelmia on eniten, mutta haluaisin kysyä, onko tilastotietoa siitä, mitkä ovat tyypillisempiä ja yleisempiä rikoksia. Ja koska jäsenvaltioiden välillä on niin suuria käytännön eroja, eikö olisi juuri hyvä käyttää parhaita käytänteitä ja päästä näistä eroista. Eikö Italia voisi toimia tässä? Euroopan laajuisesti meidän pitää tulla pyrkiä siihen, että yhtenäistetään näitä torjuntatoimia, koska tätä kautta voidaan merkittävästi vaikuttaa meitä kiinnostaviin tuloksiin. Edustaja Cheda. Grazie Presidente, no ma mm, velocissimo perché... ho. Kiitos puheenjohtaja. Aivan nopeasti vain. Puhumme kaikki samoista kysymyksistä, mutta tämä liittyy Gresslin tämän kysymykseen. Haluan todella kiittää komitea Toskea ja koko Guardia di Finanza siitä, mitä teette myös Euroopan tasolla. Ehkä kuten Toski sanoi, meidän historiamme on aiheuttanut sen, että toimimme tässä asiassa tehokkaasti. Meillä on ollut pimeitä vuosia terrorismin osalta, punaiset prikaatit, mafia ja muu on johtanut siihen, että Guardianin Finanza on viime vuosina tehnyt tehokasta työtä. Ja jatkan nyt puheenjohtaja Gresslen kysymyksestä. Pitäisi ymmärtää, miten Italiassa tehty työ voitaisiin mukauttaa siihen työhön, mitä muualla tehdään, ja mikä Olafin rooli voisi olla Ehkä tilanne on nyt eri kuin 13-14 vuotta sitten. Euroopan parlamentin ja EUn toimielinten pitäisi nyt tässä päästä laadullisesti eteenpäin. En tiedä, onko teillä ajatuksia, koska nämä suuret erot toiminnassa – jäsenvaltioiden välillä on ongelma. Miten päästäisiin siihen, että tuolla päästäisiin yhtenäisiin tuloksiin ja mikä Olafin rooli voisi olla tässä kaikessa? Ja mikä voi olla Euroopan parlamentin rooli siinä, että näitä valtavia eroja ei enää olisi. Eli mitä Euroopan parlamentti voi tehdä, mitä Olaf voi tehdä miten Olafkin voisi toimia entistä tehokkaammin. Tätä on täällä parlamentissa pohdittu jo vuosikausia, mutta ehkä emme ole päässeet vielä kylliksi eteenpäin. Loppuun puheenjohtaja Artui, olkaa hyvä. Madame la Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja. Olen kyllä todella vaikuttunut tästä teidän tiedotteestanne, hyvät kenraalit. olemme nyt tässä todellisen eurooppalaisen aiheen sydämessä, joka todella on kiinnostava myös suurelle yleisölle. Kyseessä on hallintoon liittyvä asia ja on totta, että Eurooppa on erittäin monimuotoinen, kun puhutaan julkisista varoista, niin jäsenvaltiot eivät suinkaan sovella samoja menetelmiä, eikä voida olla varmoja edes siitä, että ne puhuvat verrattavissa olevia kieliäkään tässä suhteessa. Eli meillä on paljon homogenointityötä tehtävänämme. Kun pyrimme torjumaan ö, petoksia, niin minun mielestäni, kun olemme globalisaation kynnyksellä, jäsenvaltiot enää eivät voi aivan yksin hoitaa näitä tehtäviä. Jäsenvaltioiden tilanne tietysti vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. Joillakin on mm, välineitä, joiden avulla ne voivat tehdä tarkkaa valvontaa ja toiset taas eivät näin tee. Millä tavalla sitten voitaisiin ratkaista ongelma tässä tilanteessa? Me täällä kehittelemme erilaisia säännöksiä, joiden avulla voitaisiin ennaltaehkäistä petoksia ja lopputuloksena sitten saamme aikaiseksi miltei sietämättömiä säännöksiä, joilla on oikeusperustansa, joita toimijat ja Euroopan unionin kansalaiset pitävät miltei karikatyyrimaisina, sillä me pyrimme ennaltaehkäisemään petoksia sellaisessa valtiossa, jossa ei ole mitään sisäisen valvonnan rakennetta. Italiassa on. Ja saa kaikkialla sovelletaan samoja säännöksiä. Eli eikö olisi mahdollista ottaa huomioon sisäisen valvonnan laatua maakohtaisesti, että meillä olisi tällaisia neljän viiden tähden maita, kuten Italia ja muutama muukin, ja jossa on äärimmäisen hyvä säännöstö käytössä. Ja ehkäpä huomasitte tämä. Tämä on ensimmäinen kysymys, jonka esitän teille. Meidän varautoasetuksia. Me ei kuitenkaan tarjoa aina mitään lisäturvaa. Ei ainakaan sellaista kuin mitä te Italiassa harjoitatte. Toinen kysymykseni liittyy siihen, mitkä ovat teidän suhteenne veroviranomaisiin ja julkisen, julkisten varojen hallinnointiin. Te olette poliisin osa. Te siis kuulutte laivanautoviranomaisten piiriin Italiassa ja raportoitte oikeusviranomaisille. Kolmas kysymykseni liittyy Olafin pankkialalla. Meillä on Euroopan keskuspankki ja meillä on äh, valvontaviranomainen, jolla on oikeus valvoa eri keskuspankkien valvontaviranomaisia kansallisissa keskuspankeissa. Mutta ne eivät ole tietysti aivan täydellisiä ja valta varmasti on työtä vielä tässä suhteessa tehtävänä. Mutta voitaisiinko ajatella, että Olaf voisi toimia samalla tavalla suhteessa kansallisiin valvontaviranomaisiin ja että Olaf kykenisi ilmaisemaan näkemyksensä. Että se kykenisi asettamaan järjestyksen nämä jäsenvaltiot sen suhteen, miten ne menestyvät. Ja lopuksi sitten tällaiset Meillä voi olla käytössä sellaisia säännöksiä, jotka eivät välttämättä toimia tässä suhteessa meillä on tietysti liikkumavara, eli haluaisin joka tapauksessa onnitella teitä siitä kaikesta, jota olette saaneet aikaiseksi. Kiitoksia. Cercherò di rispondere. Yritän nyt vastata kaikkiin näihin erittäin mielenkiintoisiin kysymyksiin, joita tulikin tässä varsin paljon. Ehkä nyt ei kovinkaan järjestäytyneellä tavalla, mutta kuitenkin parhaan mukaan. Haluaisin ensinnäkin palata tähän koulutuskysymykseen. Ja palaan siihen erittäin tyytyväisenä ja ylpeänä voidessani sanoa, että 21. päivä tätä kuuta otamme käyttöön kaikkien koulutuslaitostemme, Guardiati di Finanzan laitosten teeman vuodeksi, koko ensi vuodeksi. Olemme ottaneet tähän toimia myös kansainvälisesti, eli panostamme juuri koulutukseen. Ja katsomme sitä, miten Guardia di Finanza on aina kiinnittänyt huomiota korkeatasoisen koulutuksen ja henkilökuntansa pätevöittämiseen. Se on meille äärimmäisen tärkeää. Koulutuksessa ...2014 ja 2017 on vahvistettu OECDn pöytäkirja. Tämä liittyy finanssipoliisin koulutukseen. Ja on vahvistettu se, että pyritään harmonisoimaan tutkintamenettelyt rahoitus- ja talouspuolella kaikille EUn viranomaisille. Tätä me kaikki pidämme erittäin tärkeänä. Kaikkein merkittävintä olisi se, että yhtenäistettäisiin EU:ssa juuri tutkintamenetelmät. Se, että onnistutaan puhumaan operatiivisesti yhteisellä kielellä kaikissa poliisivoimissa ja toimimaan samalla tavoin, on varmasti asia, joka nopeuttaisi menettelyitä ja sallisi sen, että saataisiin tuloksia mahdollisista petoksista entistä tehokkaammin ja ripeämmin. Jos sallitte, esittäisin kaksi esimerkkiä. Nykyinen Italian senaatin puhemies, puhemies Grasso, joka on mafian vastainen valtion syyttäjä, oli se, joka vuonna 2010-2011 kävi Serbiassa esimerkiksi ja laati tuon maan mafian vastaista lainsäädäntöä. Italian mafian vastaisen lainsäädännön perusteella. Meidän nykyinen senaatin puhemiehemme on toiminut tuomarina erittäin pitkään Sisiliassa ja kansallisella tasolla terrorismin ja mafian vastaisena syyttäjänä. Hänellä on ollut tähän siis hyvä kokemusta. Serbian kanssa meillä on erittäin tiiviit suhteet. Lähes viikoittain saamme tuosta ystävämaastamme maastamme jossa suurlähetystössä on työssä asiantuntijamme tällä alalla, niin me todella annamme maalle tukea ja apua, kuten muillekin maille, niin että he pystyvät järjestämään finanssipoliisin koulutusta – koulutusta siitä, miten voidaan välttyä yleisesti veronvälttelyltä tai vero, veronkierrolta, mutta myös kaikkein merkittävimmiltä veron, veropetoksilta. Hiljattain Triestessä pidettiin Balkanin maiden kokoontuminen noin 20 päivää sitten, ja tuolloin Pyrittiin tapaamaan kaikkia poliisijohtajia, sisäministereitä ja suurlähettiläitä Balkanin maista ja kaikki heistä pyysivät, että he pääsisivät mukaan meidän finanssipoliisikoulumme toimintaan, jotta he voisivat sitten kouluttaa omaa henkilökuntaansa Montenegrossa, Albaniassa ja muissa maissa – ja näin noudattaa sitten meidän tutkintamenettelyitämme yhtenäistämään toimintansa. Haluan kiittää sitä parlamentin jäsentä, joka tässä kehui Guardia di Finanza ja kaikkia niitä, jotka tunnustivat Guardia di Finanzan ammattimaisen toiminnan, jota on vuosia jo käyty mafiajärjestöjä ja terroristijärjestöjä vastaan. Italia on yksi harvoista maista maailmassa, jossa on Guardia di Finanzan kaltainen taho. Näitä maita on todella vähän Emme nyt ole ehkä aivan ainoa maa, mutta voin vakuuttaa teille, että kaikissa maissa ei ole Guardia di Finanzan tapaista talous- ja rahoituspoliisiosastoa, jossa rikospoliisitoiminnan osalta, tai lisäksi on myös verotustoimia ja julkisen turvallisuuden toimia mukana. Eli pyritään takamaan julkinen järjestys ja turvallisuus. Ja kaiken keskiössä on rahoitustoiminta. Haluaisin todeta vielä, että nämä loistavat tulokset, joista puhuimme, joista olemme ylpeitä, jotka teille arvokkaalle taholle välitämme. Ja no, mekin olemme hieman huolissamme tuloksista, koska eri yhteisön toimista huolimatta vielä on paljon mahdollisuuksia erilaisille petoksille. Guardia di Finanza ja Kinnitsi kysyi, mikä on roolimme veroviranomaisten suhteen. Valtiovarainministerimme on todennut, että veroviranomaisten puolella – hoidetaan erityisesti veronkantoa siitä hetkestä lähtien, kun henkilö ottaa käyttöön verotunnuksen. Häntä avustetaan verotuskysymyksissä. Kun taas Guardia di Finanza kantaa pikemminkin vastuuta veropetoksien osalta. Erityisesti kun kyseessä on kansainvälinen tapaus. Ja yritän vastata tässä vielä karuselipetoksiin liittyneeseen kysymykseen. Ne ovat oikeastaan kouluesimerkki, oppikirjaesimerkki siitä, miten on kansainvälisiä veropetoksia, jotka aiheuttavat valtavia haittoja verotulojen menetyksen muodossa, mutta myös toisessa asiassa, joka meitä huolestuttaa, eli kilpailu. Veropetokset, veronkierto ja verolainsäädännön rikkomukset – aiheuttavat veronkannon osalta haittaa. Mutta samalla se aiheuttaa valtavaa haittaa myös reilulle kilpailulle. Veronkiertäjä saa näin hyötyä, hän päättää olla maksamatta veroja ja saa tätä kautta sitten hyötyjä esimerkiksi ALVn muodossa yli 20 prosenttia. Ja kaupallisesti katsottunahan tämä aiheuttaa sitten valtavaa epätasapainoa kilpailutilanteessa. Vielä vastauksena pankkitarkastuksille italialaiskollegalle Tässäkin asiassa olen italialaisena ylpeä. Ajatelkaapa vuodesta 76 159 lain myötä syntyi lainsäädäntöä, Guardia di Finanzan yksiköille. Todella vuodesta 1976 lähtien on annettu samat valvontatoimivallat, joita on annettu Italian pankille ja konsulviranomaisille. Vuodesta 1976 vain hyvin rajallinen henkilöryhmä sai käyttää näitä toimivaltuuksia, mutta nyt koko Guardia di Finanza lain 413 nojalla voi saada pääsyn luottolaitoksiin ja voi tätä kautta valvoa sitten henkilöiden tilejä silloin, kun heihin kohdistuu veronkierto tai välttely tai veropetosepäilyjä tai muita taloudellisten rikosten epäilyjä. Ja minulta on kysytty, onko helppoa toimia näissä kysymyksissä ja tutkintatoimissa kansainvälisesti. No valitettavasti se ei aina ole helppoa. Erityisesti Pohjois-Euroopan maat eivät käytä samankaltaista lainsäädäntöä tai tee samantyyppistä yhteistyötä. Ja siksi jatkossakin aiomme tehdä tiivistä, erittäin tiivistä yhteistyötä kansainvälisten suhteidemme avulla – Ja pyrimme erityisesti siihen, että saataisiin aikaan tiiviimpää yhteistyötä, yhteistyön muotoja, ei pelkästään juridisesti. Ehkäpä tästä voidaan kertoa vielä lisää, mutta erityisesti hallinnollisesti. Ja pyydän anteeksi, että puhuin näin pitkään. Mutta pitäisi olla siis yhteistä koulutusta, se on ennakkoehto, jotta kaikki voimme ymmärtää toisiamme paremmin ja voimme todella puhua samaa operatiivista kieltä, sanokaamme vaikka näin. Ja näin pystyisimme sitten nopeuttamaan menettelytapojamme. Ja lisäksi sekä koulutuksessa että yhteistyössä – jatkaisimme näitä toimia. Niin, mitä keinoja teillä on käytössä, mitä henkilöstömääriä? Combien d'agents? Montako työntekijää teillä on? Allora, la Guardia di Finanza attualmente... Niin, Guardia di Finanza tällä hetkellä se koostuu sadasta, siinä on 158 000 miestä ja naista tällä hetkellä, mutta meillä tulee järjestellä siis koko poliisivoima tämä Maldia-laki, joka hyväksyttiin aikaisemmin tänä vuonna. Ja sitten lisätään noin 63 000 miestä ja naista tuohon lukuun vielä – tarkasteltiin äskettäin, hallitus teki niin, se ajatteli, että tämä on sopiva luku ja toivon, että näin tulee olemaan, mutta totta kai paljon tehtävää riittää, paljon työtä on edessämme. No toivottavasti saamme jatkettua työtä ja torjumme rikoksia, kuten aikaisemminkin. Kiitos. Ja kollega jatkaa. Generaali Toski. Niin hyvin lyhyesti, kenraali Toski on jo vastannut erittäin kattavasti näihin esitettyihin kysymyksiin, mutta pari kommenttia, jotka olisin esittää. Yleisiä kommentteja, jos sopii. Niin oli kysymys liittyy petoksiin siltä osin, kun miten tärkeää tätä on käsillä Euroopan tasolla. No se on tärkeää paristakin syystä. Ensinnäkin siksi, että suojelemme EUn taloudellista eheyttä, integriteettiä ja mainitsin aikaisemmin sitä, miten tärkeitä säännöt ovat ja EUn oikeusvaltioperiaate ja toimijoiden toiminta. Mutta toinen syy on se, että, ja no, tämä liittyy siihen, mitä herra Artsvi sanoi aikaisemmin, herra Kisek ja muut myös, niin on todellista haastetta. EU-ssa on kansalliset viranomaiset, ne pitää ottaa mukaan, ne pitää olla organisoituneita, niitä pitää olla myös motivoituneita. Sitten on vaatimus sille, että nuo kansalliset viranomaiset puhuvat toisensa kanssa. Niin tulee tehdä yhteistyötä tiiviisti, mutta on rajat, jonka yli yhteistyö viranomaisten välillä ei voi mennä pitää olla vertikaalinen elementti siinä myös tässä yhteistyössä. Sitten on yhteiset normit myös, jotka pitää muistaa. Ja, ja itse asiassa horisontaaliset vuoropuhelut ja yhteistyö eivät auta siinä, kun noita vertikaalisia normeja yritetään perustaa. Ja ehkäpä se, mitä tarvitaan, on järjestö, joka toimii koordinoivana keskuksena tai ehkäpä enemmänkin. Ja minusta tuo on yksi osa-alue, jossa tarvitaan enemmän toimintaa. Italia on valinnut oman toimintatapansa ja olemme valinneet sen, että olisi enemmän välineitä kuin mitä EU:ssa on. Ja työstämme kovasti sitä, että vahvistetaan yhteistyötä myös. Ja olemme korostaneet tätä voimakkaasti kumppaneillemme myös, sillä No, ihmiset olisivat tajutuneet tiettyjä toimia, sitten on EPPO, syyttäjävirasto, no ihmiset eivät halunneet tätä tänne halusivat, että tässä, että siirryttäisiin terrorismin torjuntaan toinen osa-alue, jossa horisontaalinen yhteistyö julkishallinnon välillä. No oli se kuinka ammattimaista rakenteellista järjestelmää tahansa, niin no, se ei vaan riitä. Tarvitaan ylikansallista toimintaa, sillä nämä ilmiötkin ovat sitä, joten Italia teki omat valintansa mutta tietyssä määrin, no niin kuin on selvästi sanottu tänä iltana, Guardia di Finanza, Italian verovalvontaviranomainen, on. Ja itse nähty muitakin valintoja ja Guardia di Finanza on osoittanut toiminnallaan, että kateudet eri toimijoiden välillä eivät ole todellakaan järkenkäypiä, ne vain rajoittavat niiden kapasiteettia toimia. Ja tämän, tässä on käynyt selväksi myös se, että ei ole järkeä pelätä sitä, että on yhteydessä EUn toimielimiin ja muihinkin kumppaneihin päinvastoin. Sitä pitää todellakin tavoitella. Ja raportti, jonka olemme tarjonneet, osoittaa myös sen, että on olemassa tätä halua antaa sopivat resurssit ja että puhutaan toistensa kanssa ja että olemme käytettävissä, tarvitsemme itsemme käytettäväksi, jotta tämä palvelee ei rajoitteina, vaan päinvastaisena. Kiitos. Presidente, con suo permesso desideravo solo oh, aggiungere un, un piccolo... Jos sallitte, niin haluaisin lisätä ja haluaisin vastata tässä kysymykseen, joka esitettiin. Ja tämä koskee tilastollisia eroja e, työmenetelmissä. Tässä on erittäin merkittäviä esimerkkejä. Kun puhutaan sitä, mitä valvotaan rahankäyttöä, niin kuusi jäsenvaltiota jo pelkästään Euroopan unionissa mahdollistavat sen, että voidaan saada pääsy taloudellisen toimijan päätoimistoon 11 maassa tarvitaan aina tuomioistuimelta lupa. Viidessä maassa ei ollenkaan pääse paikan päälle. Ja vain viidessä jäsenvaltiossa voidaan tehdä digitaalisia tutkimuksia tietokoneella tai muulla ilman mitään lisälupia. Ja näin tämä voidaan tehdä myös yhdeksässä maassa. Ja muussa yhdeksässä maassa tällaisia digitaalisia tutkimuksia ei koskaan voida tehdä. Ja jos tarkastellaan italialaista tilannetta, niin se ei enää ole nyt jälkijunassa niin kuin se oli usean vuoden ajan. Italiassa on useita tapauksia, joissa on raportoitu laittomuuksista. Saattaa olla tietysti, että tarkistuksia on enemmän, ehkä tilejä tarkastetaan useammin. Saattaa olla, että nuo, jotka tarkastavat tilejä, osaavat paremmin hoitaa tehtävänsä. Se saattaa olla se syynä myös siihen, että miksi laittomuuksia tavataan enemmän. Tästä syystä, jos maalla on korkea laittomuuksien määrä, saattaa olla, että ne toimivat tehokkaammin kuin sellaiset maat, joissa on, on matalampi taso. Palaan siihen, mitä Tsekin tasavalta sanoi. Äh, äh, Tsekin tasavallan edustaja sanoi, äh, nämä ovat aivan erinomaisia ehdotuksia. Me keskustelimme tästä eurooppalaisesta yhteistyöhankkeesta, jossa Italia on mukana. Se on yksi näistä ajatuksista, joka olemme esittäneet. Me halusimme laajentaa yhteistyötä, joka pohjautuu yhteiseen koulutukseen – ja tekee tämä yhteistyötä näin Tsekin ja muiden koordinointikeskusten kanssa. Eli tämä ehkä sitten käynnistyy ensi vuonna. Tämä oli tällainen tärkeä lisäys, jonka halusin tehdä. Kiitos. Puheenjohtajan luvalla kenraali, teitte arvion, arvioitte sisäistä kontrollia valvontaa kaikissa jo jäsenvaltioissa vähän siltä näyttää. Sillä sanotte, että jos jäsenvaltiot sallivat pääsyn operoijalle, ei sitten toisilla tuo pääsyn hieman suoritetumpi Voisitteko tuon arvion meille lähettää mai- kohtaisesti, että tiedämme, että mistä puhutaan ja että mistä maista on kyse, mistä valtiosta on kyse, jos halutaan ratkaista, mitä tästä pitää puhua. Ei pidä nyt pitäytyä vain yleistilastoissa, sitä pitää vetää johtopäätökset. Kiitoksia kovasti. Minut täytyy nyt päättää. Kiitoksia kovasti tulkeille yliajasta. Kiitos teille myös, että tulitte paikalle. Ja Kiitos kiinnostavasta keskustelusta. To-do-lista me pidetään kuin teille. Olemme tehneet tämän huonosti tänään, mutta joka tapauksessa asiat, jotka sanotte meille, ovat arvokkaita. Kiitoksia kovasti tulitte paikalle. Ja tänään opimme paljon. Kiitoksia. Kokous päättyy.